hän sanoi. Enpä usko, että tässä tulee mitään esteitä, kun valitsette nämä ehdokkaat. Kiitos ja keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi esityslistalla yhteinen, yhteiskeskustelu banaaneista. Ensinnäkin suositus Francesca Balzanilta banaanin kauppasopimuksista, sitten mietintö Francesca Balzanin banaanista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen kumoamisesta. Ja sen lisäksi meillä on vielä suullinen kysymys sekä neuvostolle että komissiolle banaanikauppasopimuksista ja Geneven sopimuksesta. Ja Balzani puhuu esittelijänä sekä myös suullisen kysymyksen esittelijänä. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron alkuun ja sitten vielä lopuksi. Grazie presidenti, cari colleghi. Kiitoksia rouva puhemies, parhaat kollegat. Euroopan parlamentti kertoo kantansa liittyen kahteen sopimukseen sopimus Yhdysvaltain sekä 11 latinalaisen Amerikan maan kanssa, sopimus joka allekirjoitettiin ja <laughs> jolla on erittäin pitkä tausta ja historia. Euroopan unioni on syytetty VTOn piirissä. Kyse on erittäin arkaluontoisesta asiasta. Kyse on syrjimättömyydestä kansainvälisessä kaupassa. Ja Eurooppa, Eurooppa on syytetty siitä, että banaanin tuonnin puitteissa Euroopan unioni olisi syrjinyt tiettyjä tahoja, koska AKT-mailla on ollut suosituimuusasema muihin maihin verrattuna. AKT-mailla nimittäin oli mahdollisuus tuoda banaaneja Euroopan unionin markkinoille tullitta tullivapaasti ja muut maat ovat joutuneet maksamaan 176 euroa tullia per tuhat kiloa. Tämän uuden sopimuksen kautta tilanne muuttuu. AKT-maat saavat edelleen säilyttää oikeutensa tuoda tuotteitaan Euroopan unioniin maksutta tulleita maita, mutta samalla muut maat, jotka nyt ovat tässä sopimusosapuolena, saavat nekin tuoda Euroopan unionin banaaneita ja tulleja vähittäin vähennetään 176 eurosta tonnilta 114 euroon tonnilta vuoteen 2017 asti mennessä. Ja on hyvin tärkeää, että yhtäältä Euroopan unioni täyttää sitoumuksensa, sitoumukset, jotka liittyvät VTO-jäsenyyteen, ja samalla parannetaan institutionaalista uskottavuutta kansainvälisesti ja samalla e, edelleen huolehditaan myös AKT-maiden etujen toteutumisesta. Ja samalla eh, AKT-maat saavat tiettyjä tukivälineitä sopimuksen mukaan. Näin eh, nämä maat pystyvät eh, investoimaan tuotteidensa monipuolistamiseen ja näin voivat vahvistaa talouttaan. Tätä varten on varattu 190 miljoonaa euroa, jotka käytetään ainakin vuoteen 2013 mennessä. Pidän tätä sopimusta erittäin myönteisenä, koska näin VTOn puitteissa käynnissä olleet kiistat saadaan vihdoinkin hoidettua. Nämä kiistat ovat myös johtaneet sanktioihin, jotka ovat kohdistuneet Euroopan unioniin sekä vähentäneet EUn uskottavuutta kumppanina. Ja näin samalla huolehditaan AKT-maiden sekä Euroopan unionin omien syrjäseutujen ja reuna-alueiden tuottajien tilanteesta. Siksi ehdotankin, että Euroopan parlamentti antaa tukensa sopimukselle. Samalla kuitenkin on pyydettävä komissiolta ja neuvostolta ehdottaa mahdollisimman pikaista sopimuksen vaikutusarviointia liittyen nyt tilanteeseen tästä eteenpäin ja vuoteen 2020. Samalla pitää katsoa Euroopan omien tuottajien tilannetta ja AKT-tuottajien tilannetta Erityisesti EUn äärimmäisillä reuna-alueilla tuottajat ovat hyvin riippuvaisia banaanin tuotannosta ja ennen kuin näihin taloudellisiin äh, ö, tukitoimiin äh, AKT-maille ryhdytään, neuvoston ja komission tulisi sitoutua katsomaan tämän äh, rahoitustuen teho, tehoa jo ennen kauden päättymistä. Ja jos tarpeen, näille maille tulisi perustaa myös muita tukitoimia, jotteivät ne jää yksin, jotta ne saavat tarvitsemansa apua ja jotta mahdolliset sopimuksen kielteiset, niiden suhteen kielteiset vaikutukset saadaan lievennettyä, koska kilpailutilanne tulee muuttumaan ja banaanin hinta tulee sekin löytämään uuden tason. Mutta nyt on kuitenkin tärkeää se, että tämä sopimus päättää pitkäaikaisen kiistan ja että sen puitteissa samalla otetaan heikoimmat kumppanimaamme huomioon. Kansainvälisen kaupan valiokunnassa asiasta on puhuttu useaan otteeseen ja nyt pyrimme todella löytämään kestävän ratkaisun näiden tukitoimien kautta ja samalla valvonnan kautta. Eh, ja neuvoston ja komission tähän tulisi todella sitoutua niin, että voidaan eh, vahvistaa näitä toimia tarpeen vaatiessa. Kiitokset ja sitten neuvoston edustaja Rovan Giori. Eh, signora Presidente, onorevole membri, eh, onorevole... Eh, Kiitokset eh, kovasti siitä, että olen saanut eh, mahdollisuuden puhua tässä hyvin tärkeässä asiassa, jossa on kysymys ulkomaankaupasta ja solidaarisuudesta ja kehityksestä – toivon, että kykenen vastaamaan niihin kysymyksiin, joita te esititte, ja poistaa ne pelot, mitä te kuvailitte. Ja ajattelin nyt sitten jatkaa unkariksi. Neuvosto on tietoinen siitä tosiasiasta, että banaanituotannolla on suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys EUn banaania, banaanituottajamaissa. Ja äh, asetuksessa vaaditaankin, että meidän täytyy äh, arvioida äh, näiden toimien vaikutuksia 18 kuukautta ennen kuin ohjelma päättyy. Neuvosto on tietoinen siitä, että tämä arviointi samoin kuin lisä Äh, ehdotukset kuuluvat äh, komission toimivaltuuksiin eikä neuvostoon. Ja komission jäsen varmasti ottaa tämän asian esiin. Tämä koskee myös tätä vaikutusten arviointiasiaa, joka on otettu esiin suullisessa kysymyksessä. Se, että me saamme, äh, kykenemme toimeenpanemaan BAM, meidän täytyy käyttää ulkoisia banaanilla liitännäistoimenpiteitä – ja toivomme, että Euroopan parlamentti kykenee nyt ratkaisemaan nämä ongelmat, jotka ovat äh, estäneet näitä tarvittavia äh, toimenpiteitä. Ja nämä liitännäistoimenpiteet, äh, niissä neuvosto on selvitellyt BAM-ohjelmaa tässä asetuksessa on hyvin selkeät indikaattorit ja kriteerit, kuten esimerkiksi kaupan volyymi banaaneissa EUn kanssa, banaanin tuotannon tärkeys ja AKT-maiden banaanin tuotannon taloudellinen eh, merkitys ja millä tavalla se vaikuttaa kunkin maan kehitystasoon. Komissio on esittänyt eh, posei ohjelman viime vuonna oman ohjelmaehdotuksensa, jossa on kysymys nimenomaan EUn kaikkein kaukaisimmista alueista. Ja neuvosto tutkii nyt asiaa. Mitä tulee vapaakauppasopimukseen Kolumbian, Perun ja Keski-Amerikan kanssa – ja näistä banaanitarifeista, joista on neuvoteltu komission kanssa näiden sopimusten puitteissa, haluaisin painottaa, että neuvosto ei ole vielä muodostanut aiheesta mielipidettänsä, enkä voi antaa teille mitään virallista mielipidettä. EU e on tehnyt yhteistyötä näiden alueiden kanssa, niin että saataisiin aikaan yhteinen sopimus. Nämä keskeytettiin 2008, kun nämä maat eivät voineet sopia tavoitteista ja kaupan sopimuksen luvuista. 2009 Kolumbian ja Perun kanssa jatkettiin neuvotteluita. Tarkoituksena oli saada aikaan multilateraalinen vapaakauppasopimus. Ecuador keskeytti osallistumisensa heinäkuussa 2009, mutta neuvottelut Perun ja Kolumbian kanssa jatkuivat. Komissio vei päätökseen nämä keskustelut Kolumbian ja Perun kanssa ensimmäinen maaliskuuta 2010. Muut tämän alueen maat, kuten esimerkiksi Ecuador, voivat osallistua tähän sopimukseen. Ecuador on virallisesti ilmoittanut halunsa jatkaa neuvotteluita ja liittyä tähän sopimukseen ja neuvosto pitää tätä hyvänä. Jos keskusteluita jatketaan e-, Ecuadorin kanssa, niin markkinointi markkinointitoimenpiteet ja markkinoille pääsyn tason kunnianhimon täytyisi olla samantasoinen kuin mitä on sovittu Kolumbian ja Perun kanssa. Joten pyytäisin arvon jäseniä hyväksymään nämä sopimukset. Pyydän, että äänestätte näiden puolesta. Minä odotan teidän yhteistyötänne. Kiitos. Ja sitten äh, komission jäsen, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente, madame la ministre, madame... Kiitoksia, puhemies, hyvät kuulijat, edustaja Balzani. Olen iloinen voidessani todeta, että komission ehdotuksen suuntaviivat äh, ja periaatteet ovat saaneet esittelijän äh, tuen puolelleen. Esittelijä esittää miettii eh, ansiokkaasti sen kontekstin, joissa neuvotteluita on käyty ja sopimus allekirjoitettu. Eh, komissio eh, voi olla yhtä mieltä mietinnön kanssa. On totta, että vuosi 2009 oli erittäin tärkeä banaanikaupalle, banaanialalle ja haluaisin korostaa sitä, että nämä sopimukset tulevat nyt pistämään pisteen niille okaisille keskusteluille, joita olemme käyneet. Ja nyt me saamme olosuhteet, joissa banaanin kauppa Euroopassa, banaanin tuonti Eurooppaan tulee olemaan vakalla pohjalla. Haluaisin vastata muutamiin tärkeisiin kysymyksiin, joita esittelijä Äh, ja parlamentaarikot äh, suullisessa kysymyksessään, samoin kuin päätöslausumaesityksessään äh, esittävät. Nämä kaikkihan ovat osa pakettia. Mitä tulee Euroopan unionin tuottajien tukemiseen, olen tietoinen kyllä siitä, kuinka tärkeä taloudellinen rooli banaanin kasvattamisella ja tuottamisella on etäisillä perifeerisillä alueilla, ja se on erittäin tärkeä alueen elinkeinona mitä tulee POSEI-regiimiin, vuonna 2007 hän komis, komis, jo selitti sen, että tämä järjestelmä tullaan ottamaan huomioon myös Geneven sopimuksessa, jotta voitaisiin ottaa huomioon liber, kaupan vapauttamisen seuraamukset näille kyseisille maille. Ja tulemme myös, teemme myös aikanaan äm, äh, vaikutusanalyysin siitä, mikä vaikutus tariffien alentamisella olisi. Komissio on kuitenkin tietysti valmis ähm, seuraamaan äh, markkinoiden äh, kehitystä ja sitä, miten sopimus vaikuttaa uusissa markkinatilanteissa. Mitä tulee banaanin tuottajien aseman vahvistamiseen tuotantoketjussa, niin voin todeta, että ei, tämä on ongelma, joka ei liity ainoastaan banaanialaan, vaan ylipäänsä elintarvikealaan. Kun ajatellaan elintarvikkeen tai minkä tahansa tuotteen kulkemista ketjussa tuottajalta vähittäismyyntiin, niin siinä on monta porrasta. Mehän olemme ympin uudistamisen yhteydessä tehneet ehdotuksia sen suhteen, kuinka tuottajien organisaatioita, tuottajien roolia tässä ketjussa voidaan parantaa. Voidaan parantaa näiden neuvotteluasemia. Meillä on myös korkean tason ryhmä, jossa on useita komissaaria, jotka voivat myös tehdä ehdotuksia tähän suuntaan, koska vaikka maatalouskomissaarin tehtäväkenttä on tietysti rajallinen, mutta meillä on neljä komissaaria, jotka ovat mukana tässä korkean tason ryhmässä. Tämä korkean tason ryhmä laatii tietynlaista tiekarttaa, jonka avulla sitten komissio tulevina vuosina voi yrittää antaa vastauksia tähän kysymykseen, joka liittyy nimenomaan elintarvikeketjun avoimuuteen banaanien tuottajien, tuottajatkin varmasti tulevat tästä hyötymään. Mitä sitten tulee rahoituksen jakamiseen, erityisesti kun puhutaan näistä liitännäistoimenpiteistä, bananilan liitännäistoimenpiteistä, niin kuten tiedätte, niin asetuksessa e, ehdotetaan tätä niin sanottua BAM, bananialan liitännäistoimenpidettä, ja 21. lokakuuta parlamentti sen hyväksi se säätää siitä, kuinka resursseja jaetaan. Eli tämä koko, tämän koko kokonaissumman jakaminen, jakamis, jakoavain on jo olemassa. Ja komissio tekee läheistä yhtä, yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, on jo tehnyt tähän saakka, ja mm, näyttäisi siltä, että olemme saaneet hyvän kompromissin aikaan tältä osin. Mitä tulee AKT-maihin, parlamentti on hyväksynyt näitä koskevan sopimuksen ja siinä myös säädetään, mikä on osuus, rahan osuus kullekin AKT-maalle. Toki meidän täytyy myös 18 kuukautta ennen ohjelman päättymistä analysoida tilanne näissä maissa ja tuolloin todetaan, voidaan todeta, tuleeko ehkäpä suunnitella muitakin keinoja vielä. Mitä sitten tulee sopimuksen vaikutusten analysoimiseen banaanintuottajavaltioissa, muun muassa ultraperiferisissä maissa aina vuoteen 2020, niin me aiomme kyllä tällaisen analyysin tehdä, jos se osoittautuu välttämättömäksi, mutta meidän täytyy olla realistisia, kun me ajattelemme tätä tutkimuskenttää, koska maailmassa on aika monta maata, jotka tuottavat banaaneja ja joille banaani on peruselintarvike, joten tämä tällainen tutkimus tulee olemaan aika vaikea tehdä ja siitä on vaikea tehdä johtopäätöksiä, mutta olen kyllä valmis tällaisen tutkimuksen teettämään – ja käyttämään myös muiden tutkimusten tietoja, joita me olemme jo teettäneet tai tehneet. Ja kuten jo sanoin, niin me tulemme tekemään vaikutuksen niistä, äh, arvioinnin niistä vaikutuksista, joita BAMllä on kyseisiin maihin 18 kuukautta ennen ohjelman loppumista. Mitä sitten tulee vapaakauppa äh, sopimuksen neuvottelemiseen latinalaisen Amerikan kanssa, erityisesti Ecuadorin, niin varmasti tiedätte, että että neuvottelut Kolumbian ja Perun ja Väli-Amerikan kanssa on viety aika hyvin eteenpäin teknisellä tasolla. Kolumbia ja Peru ovat myös valmiita siihen, että muutkin Andien maat voivat tulla tähän sopimukseen. Ja Ecuador on virallisesti pyytänyt päästä neuvottelupöytään komissio ja Ecuadorin viranomaiset, asianomaiset viranomaiset ovat tällä hetkellä pohtimassa sitä, mihin askeleisiin seuraavaksi tulisi ryhtyä. Kuten sanottu, olen toivottavasti voinut tässä vastata teidän kysymyksiinne. Puhuin nyt tässä vähän pitkään, mutta halusin todellakin vastata kysymyksiin, joita minulle oli esitetty. Kiitokset komission jäsenelle. Ja sitten kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja Görens, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan kansainvälisestä oikeudesta, niin siellä puhutaan usein syrjimättömyydestä. Hyvä. Mutta ö, teoria on eri asia kuin käytäntö. Kun ajatellaan ähm, banaanin tuottajien oikeuksia tuoda banaaneja Euroopan unioniin, niin toki meillä on äh, sopimus, mutta äh, Katsotaanpa, mitä se tuo muassaan. Tällä hetkellä 175 euroa on tulli ja sitä tullaan pienentämään aina 114 euroon tonnilta. Mm. Eli tämä muuttaa kyllä kilpailutilannetta merkittävästi. Ne maat, jotka nyt ovat olleet paremmassa asemassa, tulevat vähän, saamaan vähemmän jatkossa. Ja nyt minä ainakin lausunnon laatijana haluaisin tietää, voiko komissio toimia muulla tavalla. No eihän komissio tietenkään voi tehdä muulla tavalla. Olisi se tietysti voinut kieltäytyä lähtemästä tähän sopimukseen, mutta silloin olisi joutu, jouduttu VTOn riitojen ratkaisu instanssiin ja silloin neuvottelut olisivat olleet jo paljon hankalammat. No, ei tietysti voida lähteä siitä, että nyt maailma olisi aivan oikealla mallillaan. Minä olen yhtä mieltä esittelijän kanssa tästä banaanialan liitännäistoimenpiteestä. Minulla on seuraavanlaisia näkemyksiä siitä. Kun ajatellaan tätä banaanibudjettia, sitähän on nostettu haluaisin tietää, ja esitän tämän kysymyksen sekä komissiolle että neuvostolle. Haluaisin tietää, millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan merentakaisin alueisiin ja ultraperiferisiin asioihin. Toinen huolenaihe, josta minä ja Desarnes olemme huolissamme, on se, että kun saadaan t- tämä 114 euroa tonnilta, niin eihän se ole vielä, tämän, eihän se ole vielä viimeinen sana. On selvää, että halutaan mennä vielä sen alapuolellekin jopa 75 euroon, joten kun nyt ajatellaan syrjimättömyyttä ja toisaalta suosituimmuusasemia, niin se on aika huolestuttavaa, jos tästä halutaan vielä mennä ala, alaspäin. Ja enpä, entäpä sitten nämä liitännäistoimenpiteet? Ö, ähm, uskon, että parlamentti on onnistunut, ja tästä kiitän komissaaria, on onnistunut saamaan tänne muutamia uudistuksia. Ensinnäkin se, että tehdään vaikutusarvio 18 kuukautta ennen kuin tämä järjestelmä päättyy. Tällä tavalla voimme hiukan katsoa pidemmällekin kuin vain vuoteen 2013 koska banaanisektorin ongelmat eivät ole todellakaan loppuneet. Kiitokset sitten ryhmien nimissä puhujat. Ensimmäisenä EPP-ryhmän edustaja Andri Kiene, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. EPP-ryhmän nimissä pyydän, että parlamentti näyttää vihreää valoa tälle tärkeälle sopimukselle. Uskomme, että tämä helpottaa Dohan kierroksen neuvotteluja ja parantaa myös mahdollisuuksiamme kahdenvälisissä neuvotteluissa merkosurmaiden kanssa vapaakauppasopimuksesta olemme tyytyväisiä siihen, että banaanien maailmankauppaa vapautetaan niin VTO-sopimuksen puitteissa kuin kahdenvälisten sopimuksenkin puitteissa Väli-Amerikan sekä Andien maiden, mahdollisesti myös Mercosur-maiden kanssa. Olen hyvin tyytyväinen, olemme hyvin tyytyväisiä esittelijän tasa painoiseen lähestymistapaan. Tässä on otettu myös huomioon AKT-kumppaniemme huolenaiheet ja samoin unionin omien tuottajien huolenaiheet. Tässä kun maailma, va, banaanin maailmankauppa ollaan vapauttamassa, tulisi samalla varmistaa se, että perinteisesti tärkeät ö, ö, alat, kuten banaanin kasvatus Kanarian saarilla, Guadalupella, Martinikilla ja niin edelleen, eivät kuitenkaan tästä liikaa kärsi. Ja meidän tulisi tätä tukipakettia EUn omille tuottajille katsoa hyvin tarkasti ja jos tarpeen ryhtyä lisätoimiin varmistaaksemme sen, että samalla kun bananien maailmankauppaa vapautetaan, omat tuottajamme edelleen voivat jatkaa perinteisellä alallaan ja saavat tuotteensa markkinoille. Ja tämä keskustelu jatkuu tietenkin myös rahoitusnäkymiä tarkasteltaessa. Dank, Frau Kollegin. Kiitokset. SND-ryhmän nimissä edustaja Tirolia, mutta en näe häitä täällä paikalla. Joten seuraava on sitten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 hallitukset eh, haluavat pitää käsissään eh, näitä asioita. Näissä maissa tuotetaan banaaneja ja nämä yritykset eh, tuhoavat ympäristöä, tuhoavat metsiä. Ja siellä päivittäin tapahtuu rikkomuksia. Samanaikaisesti me kulutamme hyvin paljon banaaneita, suuria määriä banaaneita. Ja sen vuoksi syntyy tietynlaisia monokulttuureja. Ne toimenpiteet, mihin on ryhdytty, jotta voitaisiin tukea banaaneiden viljelyä ovat hyvin tärkeitä kuluttajille, koska kysymys on hyvin köyhistä maista ja he tarvitsevat meidän apuamme. Euroopan unioni on suurin banaanien tuoja koko maailmassa. Ja sen vuoksi on ihan loogista, että nämä suuret yritykset haluavat pitää kiinni Euroopan markkinoista omina markkinoinaan. Meillä on kuitenkin olemassa lainsäädäntöä ja komission täytyy huolehtia siitä, että tätä lainsäädäntöä toimeenpannaan ja komission tulee huolehtia siitä, että nämä suuret yritykset eivät käytä väärin omia mahdollisuuksiaan Euroopan markkinoilla esimerkiksi muodostamalla karteleja. Tämä on myös Euroopan kuluttajille haitaksi. Kiitokset. Ja sitten vihreiden ryhmän nimissä Grese kaksi minuuttia. Mitä tulee banaanisektorin sopimusten hyväksymiseen, niin vihreät ö, ovat sitä mieltä, että että näiden sopimusten avulla bananikauppa vapautuu, se vahvistaa monikansallisten amerikkalaisten yritysten valtaa. Nehän kontrolloivat jo tällä hetkellä yli 80 prosenttia markkinoista. Tämä on omiaan heikentämään päivän tasaajan maiden ja AKT-maiden pikkutuottajien asemaa tarvitaan radikaaleja muutoksia kansainvälisen kaupan sääntöihin, jotta voidaan tukea paikallista tuotantoa kaikille. Rahoitusvälineet, joita Euroopan komissio ehdottaa näiden tuottien tukemiseksi, eivät riitä meidän täytyy tehdä paitsi sopimuksen vaikutusten arviointi, meidän täytyy myös muuttaa lainsäädäntöä niin, että voimme edistää tuotantoa ja kestävää taloutta. Kiitos ja GNGL ryhmän nimissä ORO 1 ja puoli minuuttia. Euh, euh, Kiitoksia puhemies. Mielestäni nämä sopimukset eivät ole myönteisiä ne osoittavat sen, että pienet bananin tuottajat on otettu panttivangeiksi AKT-maissa ja muualla. Mm, näin on tapahtunut tämän Geneven sopimuksen ja Dohan äh, neuvotteluiden myötä ja tuleekin tapa, tulee tapahtumaan jatkossakin. VTO on ollut, ollut tässä ää, äh, tuomarina. Pienet AKT-tuottajat ja etäisten alueiden ää, äh, tuottajat omaavat aika pienen paina, painoarvon niiden intressien edessä, joita tässä on pelissä, olipa kyse sitten EU-sta tai Amerikan monikansallisista firmoista. Tarvitaan banaanimarkkinoiden uudistusta, samanlaista kuin sokerimarkkinoilla on ollut. Mutta tarvitaan erilaista kuin se, mikä täällä on toistaiseksi jo näkynyt, koska nämä uudistukset, joita nyt halutaan tehdä, ovat liike kohti vapaata kauppaa ja tilannetta, joka vain vahvistaa monikansallisten yritysten mm, valtaa, eikä auta pieniä banaaninviljelijöitä, eivät anna näille pienille maille mahdollista todelliseen kehitykseen. Jos me allekirjoitamme tämän sopimuksen vain sen vuoksi, että Doha-kierros voisi jatkua ja jotta voitaisiin meidän täytyy toimia niin, että me parannamme ihmisten elämänlaatua ja ympäristöä. Siinä tapauksessa näiden ihmisten globalisaation torjuminen olisi paljon vähempää, vähempäistä. Kiitos. Campbell Banneman, äh, puolitoista minuuttia. Madam President. Rouva puhemies, tämä banaani on äh, kuin ase kauppa sota Yhdysvaltojen kanssa on kestänyt 16 vuotta ja nyt se on hävitty järkyttävällä tavalla. 200 miljoonaa dollaria VTOssa ja aivan lailliset tullit on nyt pakotettu poistamaan siitä syystä, että että EU eh, e on halunnut suojella ranskalaisia siirtomaita. Tämän banaanin ostin tänään Euroopan parlamentin supermarketista, mutta se on laiton banaani. Se, katsokaa nyt tätä pituutta, suoruutta, tai siis käyryyttä ja niin edelleen. Tämä banaani on täysin laiton. Katsokaa nyt, mitä täällä tapahtuu. Tällaista, tällaisia tyhmiä sääntöjä ja tyhmää protektionismia Euroopan unioni on hullu ja sen banaanitkin sitä. Ja sitten edustaja Stassen yksi minuutti. Kiitos eh, puhemies. Jo vuosikymmeniä Euroopan unioni on tehnyt protektionista kauppapolitiikkaa myös banaanien suhteen. Latanilaisten, ää, latinalaisen amerikkalaisen bananeja, äh, niiden hinnat ovat kovemmat ja samanaikaisesti annetaan tukia AKT-maiden huonommille, äh, huonompilaatuisille banaaneille. Euroopan unioni haluaa äh, aina puhua vapaakaupan ja kansainvälisen oikeuden puolesta, mutta toimii sitten kuitenkin toisella tavalla. Kaikki on sallittua, kunhan e, esimerkiksi Ranskan, Gianan, Atsarien, Kanarian saarten e, huonosti menevä banaanikauppa vain toimii. Ja satoja miljoonia euroja annetaan tämän lisäksi vielä tukena. Nyt on todellakin aika, että lopetetaan tämä eurooppalainen väärä politiikka ja että Eurooppa lopettaa tämän e, epä, tehottomuuden tukemisen. Als hat das Wort Herr ja sitten Mato Androver, kaksi ja puoli minuuttia. Gracias. Kiitoksia puhemies. Herra Campbell, olen aivan varma siitä, että tuo teidän banaaninne ei ollut Kanarian saarilta. Ja näin, hyvät naiset ja herrat, minä haluan puhua banaaneista ja on hyvä, että puhumme banaaneista. Ja on tärkeää korostaa sitä, että että meidän tulee suojella omia banaanituottajiamme, heidän joukossaan myös Kanarian tuottajia. Tämä Geneven sopimus ei ole hyvä uutinen omille tuottajillemme. Kun ajatellaan yhteisen banaanin tuotannon suojelua, niin se on kyllä aika epätyydyttävä tämä sopimus. Olen tietoinen siitä, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen ja että tietenkin äh, kansainvälisen kaupan valiokunnan äh, tilanne ja ajatukset ovat hiukan toisenlaisia kuin omani, omani ovat. Ja otan minä kyllä nämä myönteisetkin äh, puolet tässä huomioon. On mukavaa, että nyt VTOn puitteissa vuosikausia kestänyt kiista vihdoinkin saadaan päättymään. Ja että tämä sektori, joka tarvitsee vakautta ja, ja turvallisuutta tulevaisuudessaan, sitä vihdoinkin tulee saamaan. Kanarian saarten äh, tuottajilla on suuria vaikeuksia banaanin tuotantonsa suhteen. Äh, meidän banaanimme ovat aivan äh, äärimmäisen laadukkaita ja ympäristö kysymykset otetaan meillä huomattavasti paremmin huomioon, mutta myös palkat ovat huomattavasti korkeammat ja tämä sopimus on aika huono ajatellen unionin tuottajia. 176 eurosta tulli laskee 114 euroon tuhannelta kilolta ja he, tämän mielestäni ole kyllä mitenkään uskottava, koska jo vuonna 2006 POSEin puitteissa tullien, tullialennuksesta puhuttiin. No nyt on tehty Geneven sopimus ja tulli on siis tulee olemaan 114 euroa, mutta tuskin se tulee laskemaan niin pitkälti kuin jotkut tahot ovat toivoneet. Joka tapauksessa on ehdottoman välttämätöntä ajankohtaistaa näitä taustalla olevia lukuja, numeroita, koska 176 euron tulli oli sekin jo varsin alhaisella tasolla ja perustui vanhentuneisiin lukuihin. Meidän tulee tukea omia tuottajiamme, niin meidän kuin komissionkin. Olkaa ystävällinen ja ottakaa Te pyysitte puheenvuoroa sinisellä kortilla. Haluatteko te puheenvuoron vai haluatteko te catch the eye-menettelyn? Koska jos te laitatte ylös sinisen kortin, ää, te ette halunneet sinisellä kortilla puheenvuoron, vaan catch the eye-keskustelun selvä. Seuraava puhuja on sitten Katrin Steiler. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chairman. And... Uh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin uh, keskittyä reilun kaupan bananeihin, kun ajatellaan Karibian maiden äh, bananin tuotantoa. Äh, niiden, äh, niille bananin tuotanto on äärimmäisen tärkeää. 190 miljoonaa euroa on varattu niiden avittamiseksi. Jos te olette nähneet, kuinka nämä ihmiset joutuvat toimimaan, miten monikansalliset heitä ko- kohtelevat, niin kyllä ällöttäisi, jos näkisitte. Ja sen vuoksi reilun kaupan banaanit ovat äärimmäisen hyvä asia, koska ne suosivat pieniä kasvattajia, ovat, antavat hyvät työolosuhteet. Skotlannissa syödään mielellään banaaneja ja banaanien syöjät ovat kiinnostuneita siitä, miten banaani on tuotettu. Mm, olisi hyvä, jos kaikki voisivat ostaa reilun kaupan banaaneja. Jos teidän kotikaupassanne ei sellaisia ole, niin pyytäkää niitä. Meidän pitää suojella kaikkein haavoittuvaisimpia työntekijöitä ja maita maailmassa. Sitten edustaja Lavia, puolitoista minuuttia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli accordi commerciali bilaterali... Kiitos puhemies, arvon kollegat. Bilateraalisia sopimuksia tehdään usein eurooppalaisten tuottajien kustannuksella. Tämä sopimus, josta äänestetään huomenna, siinä on tarkoitus vähintää latinalaisesta Amerikasta tulevien banaanien tulleja. Sen lisäksi tässä on onnistuttu ratkaisemaan monivuotinen konflikti, mutta riskinä on nyt se, että tämä iskee eurooppalaisiin tuottajiin. Me tarvitsemme tukiohjelmaa AKT-maille ja banaanisektorille. Muuten riskinä on se, että eurooppalaisten tuottajien kilpailukyky heikkenee. Me olemme saaneet takeet tästä tuesta POSEin kautta, mutta viimeisin sopimus on vuodelta 2006. Sen vuoksi minusta olisi kohtuullista kehottaa neuvostoa miettimään hieman sitä, että me tarvitsemme kiinteät instrumentit, jotka vastaavat sitä taloudellista vaatimusta, joka eurooppalaisilla tuottajilla on. Ja samanaikaisesti meidän tulisi kompensoida ne negatiiviset vaikutukset, joita nämä pienemmät maahantuotitullit merkitsevät. Emme me vuosittain voi etsiä näitä resursseja, vaan meidän täytyy löytää yksi vakaa pitkäaikainen ratkaisu kompensoida näitä vahinkoja. Sitten Köstinger puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies. EUn ja latinalaisen Amerikan banaanituottajien välillä oli monta vuotta kestänyt kiista, mutta kiitos tämän sopimuksen kiistasta on nyt päästy, ratkaisu on saatu VTOn puitteissa aikaan. EU on tullut äh, latinalaisen Amerikan bananien tuottajia vastaan, äh, mutta samalla ei saa unohtaa AKT-maiden tilannetta. AKT-maita on tuettava äh, tässä uudessakin tilanteessa ja samalla täytyy toteuttaa vaikutusarviointi jota Euroopan parlamentti on vaatinut. Ei saa käydä niin, että EUn talousarviossa tehdään siirtoja, koska aivan liian usein on käynyt niin, että johonkin määrätyt varat siirretäänkin toiseen käyttöön. Näin ei saa tässä käydä meidän on käytettävä joko kehitysrahastoa tai maatalousrahastoa, josta nyt muutenkin keskustellaan tällä hetkellä hyvin paljon. Euroopan unionin on kannettava vastuunsa AKT-maita kohtaan ja toimittava kestävällä pohjalla. Kun katsotaan tätä sopimusta maailmanlaajuisesti, voidaan samalla katsoa Dohan kierrosta. G20 haluaa saattaa ennen vuotta 2012 VTO-neuvottelut päätökseen. Saa nähdä, seuraavatko teot sanoja. E, tämä banaanisopimus saattaa hyvinkin antaa merkittävän panoksen koko Dohan kierrokselle. Kiitos. Ja sitten Keli yksi minuutti. Eh, eh, a few weeks ago. Kiitoksia. Pari viikkoa sitten banaanit meinasivat tehdä meidät hulluiksi ja nyt me keskustelemme kuin hullut banaaneista. Ei ehkä ole yllättävää se, että tuottajille saattaa koitua etuja, mutta huolta on myös sen suhteen, äh, mikä on, minkälaisia ympäristövaikutuksia koituu ja mikä on vaikutus eurooppalaisten tuottajien osalta. Kannattaa ottaa kaikki tämä huomioon, koska minkä tahansa maan tai liiton tai yhteisön päävastuu on pitää huolta omistaan ja vasta sen jälkeen muista. Euroopan unionissa on monia, jotka ovat sitä mieltä, että esimerkiksi viimeisimmät sopimukset ovat sorsineet naudantuottajia Euroopan unionissa minun maassani ja muun muassa. Eli täytyy tuottajia suojella, mutta ei meidän omiemme kustannuksella. Nyt sitten catch the eye. Äh, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Äh, ultraperiferiset alueet, joista itse kuitenkin sellaisesta tulen, eivät missään nimessä vastusta EUn sopimuksia, kahdenvälisiä sopimuksia. Tiedämme kaikki, että tämä on tärkeää ja tietenkin myös väistämätöntä. On myös niin, että nämä sopimukset ovat aina sellaisia, että niissä sekä voitetaan että hävitään. Ja ö, nyt reuna-alueet joutuvat kantamaan tämän taakan. Minä en voi hyväksyä sitä, että puhutaan siitä, että vuoden, äh, vuonna 2006 jo äh, tiedettiin, äh, mihin tämä tulee päättymään. Ja kuitenkin tiedämme, että tuolloin Äh, hinta oli 176, nyt se on 148, äh, 114, jopa 76 euroa tonnilta ja tämä täytyy kompensoida. Niin, tämä on vain minuutti. Sitten herra Ferreira. President, ao abrir, melhor dizer... Kiitos äh, puhemies. Kun halutaan avata EU amerikkalaisille monikansallisille yrityksille, jotka muutenkin jo ovat yli 80 prosenttisesti vallanneet markkinat, niin näitä nyt vain jatkuu. Espanja, Ranska ja muut maat tuovat 600 tonnia banaaneita eurooppalaisille markkinoille ja näitä banaanin tuottajia tämä tulee nyt rankaisemaan ja koko banaanin tuotanto on uhanalainen ja tämän, tästä sopimuksesta täytyy sanoa, että komissio ei ole ottanut esiin näitä erityisiä tukitoimia tuottajille ja se on mielestäni todella huona asia. Ja AKT-maiden tuottajia ei ole tässä ollenkaan ajateltu. Nämä seuraamukset tulevat iskemään heihin kovalla kädellä. Ja nähtävästi he eivät saa minkäännäköistä kompensaatiota. Ja sopimusten tekijöiden täytyy ottaa tästä vastuu ja ymmärtää, mihinkä tämä johtaa. Ei voi puhua vain kauniita sanoja siitä, että ollaan pahoillaan, koska nyt on kysymys faktoista. Catch the eye merkitsee yksi minuutti puheaikaa, ei sen enempää. Kiitän Saksan tulkkeja mahtavasta tulkkauksesta. Ja hyvät kollegat, teillä on lyhyt aika puhua, älkää kompensoiko sitä liian nopealla puheella, koska kaikki menee hukkaan ja sehän olisi luonnollisesti ikävää. Mutta no tänään se ei mennyt hukkaan, koska Saksan tulkit niin mahtavasti tulkkasivat. No niin, seuraava puhuja, komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin pyrkiä suoraan vastaamaan muutamiin kysymyksiin, joita täällä on otettu esiin. Ensinnäkin on hyvä, että puhuitte tämän ristiriidan ratkaisemisesta, joka mahdollisti monenvälisen sopimuksen. Mitä tuli, tulee kahdenvälisiin sopimuksiin, joita Äh, ne, joista neuvotellaan latinalaisen Amerikan maiden kanssa, se kuuluu ehkäpä toiseen kontekstiin. Äh, unioni on kuitenkin saavuttanut äh, tärkeitä tavoitteitaan. Täällä esitettiin huomioita monikansallisista yrityksistä, jotka eivät välttämättä, jotka ehkäpä sortavat näitä AKT-maita – jos ajatellaan AKT-maiden hallituksia, niin voidaan kyllä lähteä siitä, että se kokonaissumma, jonka me niille annamme, niin on jo suureksi avuksi, jos rahat vain käytetään hyvin hyväksi. Mato puhui Kyllä, näistä luvuista. Kyllä minä voin teille esittää lukuja vuonna 2007 sen eh, kokonaissumman lisäksi, joka ehdotettiin, ja no minulla on tällainen lukuja, olemme ennakoineet laskua, joka olisi noin 137 euroa 2009 ja olemme ottaneet sen mahdollisuuden huomioon, että jos Doha-neuvottelut eivät onnistu, niin jopa 79 euroon taso voi laskea. Ja kun ajatellaan POSEin kokonaissummaa, niin 22 miljoonaa euroa vuodessa on kokonaissumma perussumman lisäksi, eli se on paljon suurempi kuin se tilanne, joka vallitsi vuonna 2006. Toivon, että toki voimme ottaa jatkossa huomioon muut mahdolliset kompensaatiotarpeet, mutta POSE-asetus, josta nyt keskustellaan, niin suuri osa tarpeellisista korvauksista, maksuista on kyllä tullut katetuiksi. Olen keskustellut tästä asiasta aiemmin jo jäsenvaltioiden kanssa ja mielestäni tämä kyllä, nämä luvut puhuvat puolestaan. Jos puhutaan pienistä tuottajista, niin kyllä näillä alueilla, jotka pitävät sisällään myös syrjäisemmät alueet, niin toki näitä tuottajia täytyy tukea ehkäpä enemmänkin kuin Posein puolesta taholta. Voi olla, että meidän täytyy vielä pohtia asioita, jotta voimme varmistaa sen, että tämä raha, jonka annamme, todella johtaa sektorin restrukturointiin. Mutta jos tämä posein apu todella käytetään jälleenrakentamiseen, mm, mutta se ei riitä, niin ehkä me voimme löytää jatkossa vielä ratkaisuja, uusia, uudenlaisia ratkaisuja pienille tuottajille niin, että voimme pitää huolen siitä, että rahaa todella käytetään hyvin. Haluaisin vielä vastata ähm, edustajalle, joka esitti mielipiteitä korvausten hyödyllisyydestä. Täytyy sanoa, että myös nämä äh, syrjäisten alueiden asukkaat ovat Euroopan unionin kansalaisia ja veronmaksajia, joten en minä ymmärrä, minkä takia me emme heitä oikeudenmukaisesti tukisi. Mitä tulee tähän banaaniin, niin jos se ei teidän mielestänne täytä sääntöjä, niin minu, minusta nähden teidän ei olisi pitänyt ostaa sitä. Jos tämä banaani on teidän mielestänne epänormaali banaani, niin älkää ostako sitä. Niin, ehkäpä tässä nyt olen käynyt läpi kaikkein tärkeimmät kohdat ja johtopäätöksenä voin todeta, että kun keskustellaan poseista, niin kyllä minä olen valmis vielä teille esittelemään lukujen avittamana, kuinka nämä korvausrahat ja tukirahat, kuinka niitä on maksettu. Jos niiden käyttäminen on aiheuttanut ongelmia, niin toki voimme vielä asioita pohtia, mutta meidän mielestämme tämä sopimus on sopimus, jonka avulla olemme päässeet aika pitkästä konfliktista pois. Ja sitten eh, neuvoston puheenjohtaja Prova Gieri, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puhemies, eh, esittelijä, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, komission jäsen. Kiitän komission jäsentä sitä, että hän vastasi moniin huolenaiheisiin ja kysymyksiin, jotka keskustelussa nousivat esiin. Itsekin voisin vastata joihinkin huolenaiheisiin. Täällä puhuttiin AKT-maista, uudesta kompensaatiojärjestelmästä, eli uusista liitännäistoimista. Liitännäistoimet ovat todella juuri tätä varten olemassa 190 miljoonaa euroa vuodessa AKT-maita varten, koska tullien vähittäinen poistuminen tai vähentäminen asettaa erityisen taakan juuri AKT-maiden harteille. Ja tässä kun vapautuminen jatkuu, tilanne muuttuu. Me puhumme nyt siis Geneven sopimuksesta ja Euroopan parlamentti ja neuvosto tulevat sanomaan sanansa, tulevat kertomaan kantansa siitä, halutaanko Andien maiden kanssa vastaavia sopimuksia, siis banaanivapakauppasopimuksia. Hyvät naiset ja herrat, nyt olemme saattamassa päätökseen 15 vuotta kestäneen kauppakiistan. Ja tämä saavutus äh, vahvistaa Euroopan unionin äh, tilannetta VTOn piirissä ja parantaa neuvottelumahdollisuuksiamme Dohan kierroksella. Täällä on äh, nostettu esiin muitakin huolenaiheita, kuten solidaarisuus köyhimpien maiden suhteen. Tämä huolenaihe luonnollisesti on olemassa, mutta tämä banaanikauppa sopimus ja on hyvin tärkeä sekin ja siksi vetoankin teihin hyvät naiset ja herrat, että äänestätte puolesta ja annatte hyväksyntänne tälle sopimukselle. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt esittelijä öö, Rova Baltsani, viisi minuuttia. Grazie presidente, cari colleghi. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Minusta tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja siinä on otettu esiin kysymyksiä ja pelkoja, joita käsiteltiin jo valiokunnassa. Haluaisin vielä kerran painottaa asiaa, joka mielestäni on hyvin tärkeä ja joka välillä aina hukkuu näissä keskusteluissa. Sopimuksessa on kysymys EUn velvoitteista VTOn jäsenenä ja sitä emme saa unohtaa. Se sopimus jonka Euroopan unioni nyt solmii, ratkaisee monia ongelmia tärkeidenkin maiden kanssa. Tässä oli kysymys siitä, että me rikoimme syrjimättömyysperiaatetta. Ja nyt me saamme aikaan oikeanlaista käyttäytymistä ja uskottavuutta VTOn jäsenenä. Tämä sopimus on konfliktien ja riitojen tulos ja tämä taatusti saattaa vaikuttaa myös muihin tuotteisiin. Ja me pyrimme nyt löytämään uutta tasapainoa tässä sopimuksessa ja on sekä sanottu että kirjoitettu tässä päätöslauselmassa, että pyrimme menemään varovaisesti eteenpäin, varsinkin niiden maiden suhteen, jotka ovat hauraita ja kehitysvaiheessa. Ja silloin myös tätä sopimusta on valvottava. Seurantatoimenpiteet ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on saada aikaan myös seuraamusten arviointi tästä sopimuksesta ja sen toimivuudesta. Ja iloksemme olemme saaneet kuulla, että sekä neuvosto että komissio todellakin haluavat seurata kehitystä ja katsoa, mitä tapahtuu. He ovat valmiita ryhtymään lisätoimenpiteisiin, mikäli niin tarvitaan. POSEI on mainittu tässä päätöslauselmassa vaikeana kysymyksenä myös. Myös sitä on valvottava. Meidän täytyy valvoa POSEille annettavia määrärahoja ja tarkastella tätä uutta tilannetta ultraperiferisille alueille. Tämä sopimus vaikuttaa Euroopan unioniin ja Euroopan unionin eh, ultraperiferisten alueiden valmist, tuottajiin. On tärkeää, että me työskentelemme avoimesti elintarvikeketjussa. Me puhumme aina tuottajista, mutta onhan meillä myös koko jakeluketjukin banaaneille Euroopan unionissa. Hyvin paljon on jatkossakin tehtävä. Meidän on valvottava, mikä tämän sopimuksen vaikutus on, katsottava, eh, miten nämä seurantatoimenpiteet toimivat, huolehtia pienistä tuottajista, eh, valvoa jakeluketjua ja laajentaa tätä kaikkea koko sektorille – Tämä tulee vaikuttamaan hedelmän loppuhintaan myös. Meidän täytyy myös suojella meidän kuluttajiemme, ja sehän on tietenkin lähellä meidän sydäntämme. Tässä on hyvin paljon eri intressejä mukana tässä asiassa. Ja me emme liioin saa unohtaa kuluttajan suojaa. Meidän täytyy määritellä päivän tilanne, eli nyt jätämme tämän konfliktin taaksemme. Me häviämme suhteessa USAhan ja latinalaiseen Amerikkaan. Ja minä toivon, että tämä, nämä sopimukset, koska se on ihan välttämätöntä, että me saamme nämä välineet toimimaan näillä banaanimarkkinoilla, niin että tämä sopimus nyt sitten vihdoin viimein äh, antaa myös muillekin jotain, kuten esimerkiksi kuluttajille, jotka saavat äh, hyötyä siitä, että koko tuotantoketjua voidaan valvoa. Tämä liittyy banaanimarkkinoihin Eurooppaan, eurooppalaisiin. Ja lähtökohtana on, että nyt lopetetaan kaikki nämä ristiriidat ja Euroopan unioni on ollut yksi osapuoli näissä ristiriidoissa. Kiitokset. Äänestys on huomenna kello 11.30. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan.